infrastruktuurien alalla. Ja tässä yhteydessä haluaisin myöskin todeta, että haluaisin kättä nostamalla äänestää. Kiitoksia. Kiitos Rova Demonte. Genovan silta on todella tärkeä silta koko Euroopan näkökulmasta. Se ei ainoastaan ole arkielämää palveleva silta, vaan todella kaikkia ihmisiä ja maita yhdistävä silta. Me tässä valiokunnassa teemme kaikkemme, jotta saamme korjatuksi nämä vahingot ja parantaaksemme toimintaamme tulevaisuudessa. Ja juuri tästä syystä ensi viikolla keskustelemme näistä asioista koordinaattoreiden kesken ja mietimme, mitä voimme tehdä. Ja haluaisin vielä onnitella Äh, myös tulkkeja tai toivottaa heillekin onnea, koska tämä loppuvuosi todella on tiivistä tahtinen äh, työvuosi ja aloitamme tästä nyt hyvältä pohjalta ja kiitän jo etukäteen kaikkia hyvästä työstä. Ja äh, onko nyt näin, että sanotaan, että ei sanotakaan tulkkeja, vaan sanotaan kääntäjiä? No, te voitte päättää, miksi haluatte itseänne kutsuttavan, joten aloitetaanpa nyt itse työskentely talousarvio 2019 esittelijä Herra Telitska. Ensiksi testataan nämä äänestyslaitteet. Katsotaanpa, miten nämä toimivat. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyvin toimii. Ja jotkut jo täällä <laughs> äänestivät vastaan heti aamu varhain. No, Tästä sitten lähdetään liikkeelle. No niin, aloitetaanpa sitten äänestys. Ei toimikaan tämä nyt sittenkö. Vaihdetaan tässä vähän paikkoja. Est-ce que ça fonctionne désormais? Toimiko se nyt? Vous espérez. Allez, moi aussi j'espère avec vous. No niin, toivottavasti tämä toimii. Minäkin toivon, että se toimii. Aloitamme. Tarkistus 53.82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5381 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5365 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5366 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5367 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 No niin, tarkistetaan sitten. Äänestys alkaa. Tarkistus 5369. 67 puheenjohtaja korjaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olette oikeassa. 5369 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5370 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5371 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5387 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5389 puolesta 5389 Vimbandekamp. Näin seuraavalle sivulle. Hienoa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistaa 5389, eli äänestys alkaa. Hyvää huomenta, edustaja Ertug. Äänestys päättyy. Ja hylätty. Voitte luottaa minuun, herra Vandekamp. Jatketaan 5, 3, 7, 7 puolesta, anteeksi, vastaan hylätty ja 7 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5350 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5372 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5351 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5368 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5352 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5353 puolesta se hylättiin. Ja nyt siis 5353 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5386 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5375 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5377 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5385 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 5393 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, tämä ei ollut selvä tapaus. 5393 tarkistus, siitä äänestämme nyt. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Tarkistus 5354 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5388 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5374 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5390 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5364 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5378 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 5384 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 5398 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä ei ole selvä tapaus, eli tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. 5, 398. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5355 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5379 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja kaksi saman sisältöistä 5356 ja 5397 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 3, 8, 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 ja 2 samanlaista. 5, 3, 5, 7, 5, 3, 9, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi saman sisältöistä 5, 3, 5, 8 5, 3, 9, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä 5359 ja 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5391 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5360 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5361 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5362 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5363 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5380 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Näin mennään eteenpäin. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää tiukka paikka, eli äänestetään uudelleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin olikin juuri juuri hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan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 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 0 vasta-ääntä, 3 tyhjää. Onneksi olkoon, edustaja Telitska. Teidän lausuntonne on hyväksytty nyt tänä aamuna. Ja näin pääsemme sitten seuraavan kohtaan. Le rapporteur, c'est moi. Ja tässä esittelin olen minä itse. Eli siirrymme eteenpäin. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa tämän? Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus yksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan te ette nostanut käsiänne selkeästi puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut selvää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Tarkistus kaksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolmen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoakseni tämä oli hylätty. EPP ja ALDE sanovat näin. Tarkistamme kuitenkin. Äänestys alkaa. Tarkistus kolme siis on kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi Mitä sanoitte? Te haluatte äänestää näistä kaikista äänestyksistä yhtenä ryhmänä. Täällä oli vasta-ääniä. Valitaan viidestä kymmenen haluatte äänestää yhtenä ryhmänä. Oliko näin? Minä en ole varma tästä. Jatkamme näin. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta. Vastaan hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. kymmenen yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus. Haluaisitko tarkistaa edellisen? Tarkistamme. Äänestys alkaa. Tarkistus 11. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. Minä kyllä näin sen. Vin van de Kamp, minä kyllä näin sen. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä oli hylätty. Tarkistamme vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. Ja siirrymme loppuäänestykseen koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta, yksi vastaan. No, tätähän sattuu. Kolme tyhjää. Mietintö on hyväksytty. Kiitoksia. Siirrymme eteenpäin. Siirrymme eteenpäin Wim van de Kampin mietintöön.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 Allez. Monsieur Wim van de... Wim van de Kamp, oletteko valmis? Hyvät kollegat. Jos haluatte puhua lomistanne kollegoille, olkaa niin hyvä, teke, tekee tuolla käytävän puolella. Siirrymme nyt yhden kaikkein tärkeimmistä mietinnöistä esittelyyn. Tämä on oma-aloitteinen mietintö, joka käsittelee liikenteen tulevaisuutta. Kyseessä ovat kuuluisat itseohjautuvat ajoneuvot Euroopan liikenteessä. Nyt annan esittelijälle Vin van de Kampille puheenvuoron. Tämän jälkeen varjoesittelijät käyttävät puheenvuorot ja pyydän sen jälkeen komissiota antamaan asiasta oman lausuntonsa. Vinno Antekan, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvä Karima. On oikein mukava nähdä täällä kaikki taas lomien jälkeen ja toivon meille kaikille oikein hyvää syksyä hyvässä terveydessä. Tiedän, että yksikin edustaja täällä oli leikkauksessa taannoin ja nyt hän täällä ryntäilee edestakaisin kuin pieni lapsi, joten todella hyvä nähdä tämä ja varmasti meillä on tässä työntäyteinen energinen syksy edessämme. Ja tämä käsillä oleva aihe on todella tärkeä. En sano tätä siksi, että olen itse esittelijä, vaan siksi, että tämä on todella ajankohtainen asia koko Euroopan unionissa. Ja on erittäin tärkeää ymmärtää, että Euroopan unioni ei ole ainoastaan sitä, että maksellaan eh, Kreikan velkoja tai valvotaan ulkorajoja tai harjoitetaan eh, turvapaikkapolitiikkaa, vaan Eurooppa on paljon muuta. Tän, tänä päivänä teknologia etenee suurin harppauksin ja Teknologian kehityksen kelkassa mukana pysyminen on erittäin tärkeää Euroopan unionille, sen sisämarkkinoille ja tärkeää on pitää myös oma innovointi- ja teknologiapolitiikkamme tässä kelkassa mukana. Ja kuten näette tästä oma-aloitteisesta lausunnosta, niin tämähän ei kosketa ainoastaan autoja ja rekkoja, vaan myös junia, laivaliikennettä ja jopa ilmaliikennettä. Kehitys etenee todella kovin harppauksin. Kaikenlaisia metroratkaisuja kehitetään ja kevytraideratkaisuja kaupunkeihin. Esimerkiksi Vancouverissa maanalaiset junat kulkevat ilman kuljettajaa ja monissa muissakin paikalla, paikoissa. Ja se, että voidaan ajaa ilman kuljettajaa, niin se on tätä päivää. Tähän palaan vielä myöhemmin. Ja toki paljon kilpailua on Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa. Marraskuussa 2017 vierailimme muun muassa Piilaaksossa ja tutustuimme tähän alaan ja huomasimme, että Piilaaksossa todella ajatellaan, että he ovat johtopaikalla, että Piilaaksossa ajatellaan, että amerikkalaiset ovat johtoroolissa autoteknologiassa ja näissä, tässä autonomisessa ajamisessa ja niin edelleen. Mutta kyllä minä väittäisin, että EU voi olla hyvinkin tässä rinnalla, ellei jopa hieman edellä. Ja meidän pitäisi nyt päästä eroon tällaisesta itsemme vähättelystä ja ajattelemme, että amerikkalaiset ovat parempia ja kiinalaiset nopeampia. Ei se ollenkaan näin ole. Tästä C-ITS-raportista, joka koski siis älykkäitä liikennejärjestelmiä, niin siinä mietinnössä juuri saimme sen vaikutelman, että mitään <clears throat> mitään tällaista itsensä vähättelyä ei kannata tässä tehdä, ei meillä ole siihen mitään syytä. Ja varmasti kaikki 28 maata ovat tässä ihan hyvin junassa mukana, ei pidä vähätellä itseään. On tärkeää, että nopeus, nopeudesta pidetään kiinni. Ja ei EUlla tässä mitään hävettävää ole. Toki EUssa lainsäädäntötyö etenee omalla painollaan, varsinkin ympäristölainsäädäntö, ja meidän täytyy nyt nopeuttaa toimintaamme, ja tämä huomataan erityisesti johdantoosan kappaleessa D, jossa peräänkuulutan ripeämpää lainsäädäntötyötä. Ja sitten toinen asia, joka on mielestäni hyvin tärkeä, on se, että kun ajatellaan, että me EU:ssa teemme yhteistyötä 28 maan kesken, kaikki maat eivät voi sooloilla. Ja minusta Toki kaikilla mailla on omat vahvuutensa, erityisesti Alankomaita voisimme tässä tarkastella. Siellä ollaan hyvin pioneereja tällä alalla. Ja komissiokin on tässä tehnyt hyvää työtä, antanut meille kannustimia ja, ja osoittanut tukea tälle työlle. Ja tämä varmasti tulee ilmi myös komission omissa ohjelmissa. Ajatelkaanpa vaikkapa Amsterdamin julistusta tammikuussa 2016, jonka mainitsin joka kappaleessa yksi. Se on hyvin tärkeä suunnan näyttäjä ja tärkeää on, että erityisesti kiinnitetään huomiota pieniin nouseviin yrityksiin ja on tärkeää, että pysytään todella etulinjassa tässä kehityksessä. Ja on muistettava, että ajoneuvot ajoneuvot saavat sitten uusia innovaatioita käyttöönsä sitä mukaan, kun uudet yritykset niitä tuottavat. Meidän täytyy antaa tukea pienille startup-yrityksille tällä alalla. Arvoisa puheenjohtaja, ja tietysti tässä lyhyessä puheenvuorossani ja yhdessä mietinnössä nyt ei voida kaikkia maailman ongelmia ratkaista. On selvää, että tiettyjä rajoitteita ja deadlineja tässä asiassa on, mutta yritin nyt tehdä hyvän yhteenverran tästä asiasta ja sen tämänhetkisestä tilasta. Haluaisin kiittää myös talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea omista lausunnoistaan tämän asian ympärillä. Ja olen ottanut näiden komiteoiden mielipiteet hyvin huomioon näissä tarkistuksissa, kuten huomaatte. Ja olen myös IMKO, Juri ja ITRE-valiokuntia kuunnellut tarkalla korvalla ja ottanut huomioon niiden lausunnot. Ja toki täytyy pitää huolta muun muassa tietosuojasta, mitä tulee autonomisiin ajoneuvoihin, ja myös nämä vastuukysymykset. Kuka on vastuussa, mikäli ajoneuvo kulkee ilman kuljettajaa? Tässä on paljon tällaisia juridisia kysymyksiä, joihin täytyy kiinnittää huomiota. Ja sitten pitää miettiä sitä tärkeää kysymystä, että että miten ihmiset suhtautuvat tähän. Ovatko ihmiset, kuluttajat, kansalaiset tässä täysillä mukana? Ja tämän olen ottanut esiin viimeisessä kappaleessa. Saattaa olla, että me ihmiset olemme pikemminkin hidasta ja haitta tässä prosessissa ja täytyy pitää huolta siitä, että yhteiskunnallinen hyväksyttävyys saavutetaan, kun autonomisia ajoneuvoja tuodaan Euroopan teille. Meillä on paljon työtä vielä tehtävänä ja tässä lyhyt yhteenveto siis tähän mietintöön. Van de Monsieur Liri, la parole est à vous. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä edustajat. Tämä on sellainen asia, joka ei liity menneisyyteen, vaan tässä pyritään valmistamaan Eurooppa tulevaisuuteen. Euroopan unionin, unionia valmistellaan, mutta myös meitä itseämme, näitä ihmisiä, joista Wim van der Kamp puhui, sillä maassa, ilmassa ja vedessä me liikumme jatkossakin. Valmistaudutaan tähän innovaatioiden ja lainsäädännön tasolla tai ei. Meidän pitää ymmärtää, että on selvää, että sadat miljoonat ihmiset liikkuvat jatkossakin maan päällä, vedessä ja ilmassa. Ja nyt on mietittävä sitä, miten voidaan eurooppalaisten etujen mukaisesti valmistautua tähän. Ja siksi haluaisin kiittää tästä Wim esityksestä. Siinä on oikein hyviä ajatuksia ja voin sanoa SD ryhmän nimessä, että me olemme tehneet yhteistyötä CITS-yhteyksissä ja muita mietintöjä valmisteltaessa ja aiomme tehdä yhteistyötä nytkin me olemme aika pitkälle samaa mieltä näistä asioista. Erityisesti tässä nyt tehdään selväksi, kuinka moninaista asiasta on kyse. Ja tässä tarkastellaan erikseen kutakin liikennemuotoa. Aikaisemmin on keskitytty täällä valiokunnassa erityisesti itse autoihin, niistä puhuttiin ja jo tuolloin tuli esille se, että pitäisi ehkä puhua muistakin eh, liikennevälineistä kuin autoista, eikä ainoastaan julkista liikennevälineistä, vaan myös ilmassa tai vetten päällä tai raiteilla liikkuvista liikennevälineistä. Meidän on ymmärtävä, mitä tämä tekninen haaste oikein tarkoittaa meille. Ja nämä järjestelmät, niiden on oltava eh, sellaisia, että ne voivat olla yhteydessä toisiinsa ja siksi tarvitaan kyberturvallisuutta ja mietittävä turvaankin. ja sitten patenttikysymykset ovat erityisen merkittäviä. Minä unkarilaisena voin sanoa teille, kuinka hankalaa oli se, kun saatettiin yhteen eh, läntinen rautatie neuvostoliitossa käytetyn rautatien kanssa. Tämä yksinkertainen kysymys oli joskus ihan mahdoton. Emme nyt tarkoita vain yksinkertaista eh, junaraiteiden yhteen liittämistä, vaan koko Euroopasta, jossa tällaiset automaattiset tekniikat voivat olla paljon hankalampia ja katastrofeja. Eli tässä lähestymistapa on hyvä, hyvä edustaja Vannerkamp. Ja tässä ihan järkevästi puhutaan 2020 eh, ohjelmasta tutkimuksen ja kehityksen osalta ja tuen tätä jatkonkin osalta. Ja sitten muutama seikka. Minä aion esittää tarkistuksia. Haluaisin puhua tästä siirtymäkaudesta ja valmistautumisesta, sillä minä olen sitä mieltä, että voidaan automatisoida liikentä ainoastaan, jos tämä ottaa kaikkia kansalaisia. Ensinnäkin tarvitaan turvallisuutta. On hienoa, jos Hollannissa ollaan edelläkävijöitä, mutta entä sitten sellaisissa paikoissa ja sellaisilla pikkupaikakunnilla, joissa e, ei ole edes tietoliikenneyhteyksiä kunnolla. Ja haluaisin kertoa myös, että viiden muun edustajan kanssa olemme kirjoittaneet automaattista vastaaville tahoille ja olemme esittäneet esille tämän kysymyksen tiedoista ja pääsyistä tietoihin olemme esittäneet, että voitaisiin mahdollisimman nopeasti tehdä ehdotuksia tähän liittyen. Shevtsovits ja Biankovska edustajat ovat jo antaneet vastauksensa. Niissä kerrottiin tulevista toimista, mutta ei ole kuitenkaan konkreettisia aikatauluja, eli tiedetään mitä pitäisi tehdä, mutta tällaisen tavan ei tiedetä ihan tarkalleen milloin. Ja minä haluaisin näin tarkistuksessa tätä asiaa korostaa ja pyytäisin, että Wim voisi tukea tätä. Joka tapauksessa kiitos yhteistyöstä. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Äh, paljon kiitoksia. Kiitoksia hyvä kollega siitä, että mainitsitte myöskin tämän kirjeen, jossa minä olin mukana allekirjoittanut, sillä tämä on hyvin tärkeä asia. Edustaja Slotoski, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Euh, Szanowni Państwo. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan luonnollisesti aivan aluksi haluaisin kiittää edustaja Van de Kampia tästä mietinnöstä. Tämä automatisoitu liikkuvuus on tärkeä aihepiiri. Ja kuljettajat puhuvat asiasta paljon, sillä hehän eivät tulevaisuudessa ne tule ajoneuvoja ohjaamaan. Meidän ryhmämme jakaa esittelijän mielipiteet monissa asioissa, mutta haluaisimme tuoda eri asioita esiin. Ensinnäkin turvallisuus. Mielestäni turvallisuuden pitäisi olla ehdoton prioriteettimme. Yhdysvalloissa ja Kiinassa automatisoituja autoja koskeva työ etenee nopeasti, mutta tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi kiirehtiä Ähm, muistutamme siitä, että on tapahtunut äh, automatisoitua ajoneuvoa kohte koskevia onnettomuuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö automaattiset autot tulisi olemaan voittajia tulevaisuudessa. Meidän täytyisi kiinnittää erityisesti huomiomme turvallisuuteen ja antaa alalle enemmän rahoitusta. Toiseksi meidän tulisi tuoda tietyt vaarat kaikkien asianosaisten tietoon, esimerkiksi terroristien aiheuttaman uhan. Meidän täytyy myöskin ähm, saattaa tämä teknologia pk-yritystenkin ulottuville. En haluaisi, että alan monopolisoivat suuryritykset, ähm, jotka dominoivat äh, alalla. Teknologia tulee olemaan kohtuuhintaista vain, jos kaikki tieto on saatavilla. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoita ei pitäisi antaa suuryritysten käsiin. Tulisi myöskin toimia niin, että meillä on eri tahoilla kotohintaan pääsy eri teknologiaan ja esimerkiksi varaosiin. Meidän täytyy myöskin korostaa rahtiliikennettä. Meillä on esimerkiksi olemassa jo automaattisia metroja ja meidän pitäisi ottaa oppia näistä kokemuksista, jotta voisimme käyttää kaikkia olemassa olevaa tietoa hyväksemme rahtialalla ja muullakin liikennealalla. Sitten viimeinen kysymys. Meidän täytyy investoida infrastruktuureihin ja tällä tulee olemaan suuret vaikutukset, ellei me modernisoi tieliikenneverkkoa. ilman sitä, että verkosto on aukoton, minkälainen automaattinen järjestelmä ei tule toimimaan kunnolla. Meidän täytyy myöskin pyrkiä välttämään sitä, että meillä on toisaalla alueita, joilla käytetään sataprosenttisesti automaattisia ajoneuvoja ja toisaalla alueita, joita näitä, joilla näitä ei käytä lainkaan. Teknologian täytyy myöskin olla kannattavaa. Tässä oli kaikki minun puolelta, niin toivottavasti yhteistyö tulee olemaan hedelmällistä, toivottavasti työ tulee olemaan kunnianhimoista ja toivottavasti se ottaa huomioon kaikki teknologian rajoitukset ja käsittelemään kaikkia mahdollisuuksia edessämme. Paljon kiitoksia edustaja Van Wiltenberg. Olkaa hyvä. Voorzitter, ik ga door in het Nederlands. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. On todella Hienoa, että voin täällä nyt puhua hollantia, eikä minun tarvitse puhua muita kieliä. Se on paljon helpompaa, kun voi puhua äidinkieltään, erityisesti kun tässä on hollantilainen esittelijäkin. Minusta esittelijä on tässä antanut meille oikein hyvän johdannon aiheeseen. Hollantilaisethan ovat tähän asiaan kiinnittäneet varsin paljon huomiota esimerkiksi tiedotusvälineissä. Ja Hollannissa mietitään paljon tätä autonomista liikennettä ja automatisoitua liikennettä. Ja tässä kaikista tärkein kysymys on juuri tämä ihmisten mielipiteet, ihmisten näkemykset ja inhimilliset virheet, jotka aiheuttavat suurimman osan onnettomuuksista, on tärkeää, että EU:ssa tartuttaisiin paremmin kiinni teknologiseen edistykseen, erityisesti tieliikenteessä. Tämä olisi yksi tapa parantaa tieliikenteen turvallisuutta ja myös vähentää päästöjä automatisoitua <clears throat> liikennettä hyödyntämällä voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä, voimme virtaviivaistaa liikennettä, tehdä siitä entistä tehokkaampaa. Ja tämä tietysti vain hyödyttäisi kansalaisia. Jos tarkastelette kappaletta 16 mietinnössä, siinä puhutaan juuri liikenneruuhkista ja siitä, miten autonomiset autot voisivat parantaa tilannetta vähentämällä liikenneruuhkia. Ja pari huomautusta haluaisin tähän esittää. Todellakin turvallisuus laajassa määrittelyssä on tässä aivan <clears throat> ensisijaista. Se paranee ja meidän täytyy myös teknologianeutraalisti suhtautua näihin asioihin. Ja pitää huolta siitä, että liikkuvuus on jatkuvasti innovatiivista ja todellakin tieliikenteen turvallisuutta tai ylipäätään kaiken liikenteen turvallisuutta pitää tarkastella hyvin laajasta näkökulmasta, verkkoturvallisuus mukaan lukien. Esittelijähän mainitsi tämän jo johdannossaan, mutta turvallisuudesta ei sitten puhuta juurikaan itse kappaleissa. Minusta tätä pitäisi enemmän korostaa, koska tiedämme, että että liikkuvuus on asia, johon turvallisuus sisältyy aivan kiinteästi. Erityisesti IT-näkökulmasta turvallisuus on erittäin tärkeä asia liikkuvuuden sujuvoittamiseksi. Ja on tärkeää pitää kiinni turvallisuusnäkökulmista, kun suunnitellaan autonomista liikennettä. Meidän tulee tarkastella myös EU-markkinoita laajasta näkökulmasta pitää huolta siitä, että kaikki valmistajat hyötyvät teknologisista edistysaskelista ja myös autonomisten ajoneuvojen vastuukysymykset täytyy selvittää ja pitää huolta siitä, että eri ajoneuvot ja eri liikennemuodot toimivat yhteen entistä saumattomammin. Yhteen sopivuudesta pitää pitää kiinni, mikäli haluamme välttää markkinahäiriöt. Tieliikenteen infrastruktuuria täytyy kehittää edelleen ja tässä nyt ei kyse ole ainoastaan auton näkökulmasta, vaan koko infrastruktuuria laajassa mielessä. Ja täytyy pitää huolta siitä, että tutkimus- ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti. Horisontti 2020 on tässä tärkeä apuväline. Sieltä voitaisiin saada rahoitusta liikenteen sujuvoittamiseksi. Ja tämä todella vähentää myös CO2-päästöjä. Se on erittäin oleellinen näkökulma. Ja sitten vielä kaksi viimeistä kommenttia. Tuen täysin sitä, mitä esittelijä sanoo. Meillä täytyy olla myös eettiset toimintaohjeet autonomista liikennettä varten. Tässä on myös merkittävät eettiset näkökulmat pelissä, vaikka monet ajattelevat pelkkää teknologiaa, ajatellaan teknologiaa, eh, datan louhimista ja niin edelleen. Ne ovat toki tärkeitä näkökulmia, mutta eettisyydestä pitää pitää kiinni. Katsoa, että tämä homma toimii eettisesti, aivan kuten esittelijä sanoo kappaleessa 15, niin kysymykset ovat oleellisia, mutta tämä on ehkä vähän epämääräisesti muotoiltu. Kohdassa 18 puhutaan miehittämättömistä ilma-aluksista muun muassa. Ja kun tätä luetaan, niin toki on helppoa ottaa käyttöön hyvin tiukkoja rajoituksia lennokkien käytölle. Ja tästähän on käytykin hyvin laajapohjaista keskustelua Euroopassa, erityisesti edustaja Fosterin mietinnön ympärillä. Ja <clears throat> myös EASA on ottanut tähän kantaa, että kyse ei ole ainoastaan siitä, että näitä lennokkeja käytetään, vaan pitää myös pitää mielessä se, että miten niitä käytetään. Täytyy laatia <clears throat> ohjeet ja miten lennokkeja käytetään, käytetäänkö niitä ammattikäyttöön tyhjillä alueilla. Se on tietysti ihan toinen juttu kuin se, että jos lennokissa onkin kamera ja sitä käytetään sitten asutuilla alueilla, vaikkapa jalkapallostadionin yllä, jossa on paljon ihmisiä. Silloin tilanne on aivan erilainen. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että Eurooppa pysyy innovatiivisena, mutta turvallisuudesta pitää koko ajan pitää kiinni. Emme voi myöskään antaa liikaa myönnytyksiä eri toimijoille. Tiedän toki, että Monet vaativat joustavuutta, mutta <clears throat> erityisesti esittelijä Marineskun mielestä, kun hän otti kantaa tuohon EASan perusasetukseen, nämä asiat tulivat esille. Meidän täytyy olla hyvin huolellisia näiden asioiden suhteen ja todella tunnustaa eurooppalainen erityispiirteemme meidän täytyy katsoa, miten tämä asia sopeutuu eurooppalaisiin olosuhteisiin, täytyy luoda suuntaviivat ja ottaa huomioon myös eettiset näkökulmat. Niitä ei saa unohtaa. Ja liikkuvuuden kulmakivi on tietysti turvallisuus, kuten tässä on jo tullut ilmi. Paljon kiitoksia edustaja Van Milterberg näistä sanoista. Sitten seuraavaksi itse käyn puheenvuoron, sillä olen varjoesittelijä. Edustaja Vin van de Kamp, kiitoksia siitä, että toitte liikennevaliokuntaan avainkysymyksen. Tämä on erittäin odotettu kysymys, josta lehdistö puhuu päivittäin ja siihen on syynsä. Nämä autonomiset äh, ajoneuvot eivät ole vain muutos ajoneuvoissa. Kyseessä on teollinen vallankumous, kulttuurinen vallankumous. Me emme tule enää olemaan kuljettajia, me tulemme olemaan kuluttajia tai käyttäjiä tulevaisuuden ajoneuvoille. Tämä tulee myöskin muuttamaan muuta käytöstä. Joten edustaja Vin van de Kamp, mandaattimme, joka nyt päättyy, tämä kautemme on mahdollisuus parlamentille luoda puitteisto. Tämä on valiokuntamme tavoite tässä asiassa – Haluaisin todeta, että näiden ajoneuvojen yhteydessä kaikki puhuvat autonomisista ajoneuvoista. Ja meidän täytyy niiden osalta vastata Euroopan unionin tavoitteita. Puhuitte tässä investoinneista, liikkuvuudesta ja niin edespäin, mutta emme saa koskaan unohtaa sitä, että ensimmäinen asia, johon meidän kaikkien tulee kiinnittää huomioon ehdottomasti, on ympäristö ja ympäristöalalla. Voisin antaa teille esimerkin. Me tiedämme, että nykyisin ajoneuvoita käytetään, tulee käytetyksi 5 prosenttia ajasta. Tämä tarkoittaa sitä, että 95 prosenttia ajasta ajoneuvo nukkuu. Nukkuu parkkipaikoilla, kotonamme ja ajoneuvohan maksaa meille, kun sitä ei käytetä. Sillä jokainen eurooppalainen käyttää 5-6 tuhanteen euroa äm, rahaa ajoneuvon huoltoon, vaikka ajoneuvoa ei käytetäkään. Eli miljardeja euroja haihtuu savuna ilmaan turhan takia. Nykyisin tilanne on tällainen ja se maksaa meille rahaa, mutta tässä haluaisin päästä tämän vuosisadan ajattelumalliin siihen, kuinka voisimme vähentää autokannan suuruutta ja vähentää sitä kautta energiakulutustamme. Ja puuttua myöskin liikenneturvallisuuteen. Äh, sanotaan, että että 80 prosenttia onnettomuuksista johtuu inhimillisistä syistä. Ja näiden automatisoituneiden ajoneuvojen pitäisi myöskin laskea liikennekuolemia ja onnettomuuksia. Tämä on aivan erityiskysymys. Edustaja Van Tenberg, te tässä puutuitte erittäin erityisluontoiseen kysymykseen turvallisuuden alla, nimittäin ähm, droneihin, äh, miehittämättömiin ilma-aluksiin. Näitä välineitä, kuten myöskin vapaa-ajan nokkeja, käytetään yhä enemmän ja ne luovat turvallisuuskysymyksiä. EASALen turvallisuusvirasto on todennut, että emme ole kattaneet kaikkia turvallisuuskysymyksiä droneen käyttöön liittyen, joten me tarvitsemme mietintöön tähän liittyen aivan erityistä huomiota. Evin Van de Kamp, te viittasitte tähän lainsäädäntökysymyksiin ja tietokysymyksiin. Kappaleessa kahdeksan te sanotte, että, teidän, että meidän täytyy poistaa kaikki esteet tiedon käytön tieltä. Mitä nämä esteet ovat ja keiden pitäisi voida käyttää tietoa teollisuuden, kuluttajien, kaikki nämä kysymykset pitäisi asettaa nyt. Meillä on erittäin paljon tahoja, jotka kampanjoivat äh, äh, tällä hetkellä Evia kampanjoi ajoneuvotietojen avoimuuden puolesta ja sen puolesta, että kuluttajat ovat vallassa, joten tämä teollisuuslähtöinen malli on tässä täysin käännetty ympäri. Ja haluaisin muistuttaa, että monet poliittiset ryhmät, kuten edustaja Iiri tässä muistutti, ovat kirjoittaneet komissiolle ja vedonneet sen puolesta, että lainsäädäntö suosisi kuluttajia. Toivon, että tämä teksti kokonaisuudessaan menee samoille linjoille. Ja olen se mieltä, edustaja Vin van de mietinnössänne ei käsitelty kylliksi kaikenlaisia tekoälyyn liittyviä kysymyksiä, niitä algoritmeja, jotka tulevat laskemaan ja optimisoimaan, optimisoimaan toimintaa. Ne vaativat eettisen käytännön säädöstön. Tämä on erittäin tärkeää. Ja meillä tulee olemaan myöskin käytännön säännöstön liittyen näiden tietojen käyttöön. Me tarvitsemme välittäjän Eurooppana olemme havainneet, että valitettavasti Euroopassa ei olla oltu kovinkaan proaktiivisia päästökysymyksissä viime aikoina. Meillä tulee olemaan kysymys siitä, millä energialla nämä uudet ajoneuvot tulevat toimivaan tulevaisuudessa. Ja tässä yhteydessä meillä on suuri ongelma energiakysymyksissä ja infrastruktuurissa. Antaisin vain esimerkin. Edustaja Wim van de Kamp ajoneuvo, joka havaitsee pienen vesilätäkön, vaatii yli 18 miljardia tietoosasta sekunnissa tunnistaakseen tuon asian vesilätäköksi, ymmärrättekö? Kuinka paljon energiaa tämä pieni auton mieli vaatiikaan tällaisen tajutakseen. Nämä kaikki kysymykset liittyvät datakeskuksiin. Missä tulevat olemaan datakeskukset, jotka liittyvät näihin autonomisiin ajoneuvoihin? Missä ne tulevat sijaitsemaan? Kuinka paljon ne tulevat maksamaan? Tulevatko ne toimimaan uusiutuvalla energialla? Toivottavasti näin on, mutta kaikki mennään infrastruktuurikysymykset tulee ratkaista, sillä ellemme me luo infrastruktuuria, tämä ei tule toimimaan. Ja tämän lisäksi mielestäni edustaja Vin van de Kamp on tärkeää muistuttaa yhdestä asiasta. Se, mitä me tulemaan, tulemme kokemaan, tai autoteollisuus tulee kokemaan viidessä vuodessa, ei ole mitään sen kaltaista, jota on tapahtunut viimeisen 50 vuoden aikana työllisyyden alalla. Mullistus tulee olemaan valtava. Tämä koskee 12 miljoonaa työpaikkaa. Mitä me tulemme tekemään näille työpaikoille, näille työntekijöille, jotka kuulevat yhä useammin sanottavan, että luvutaan fossiilisista polttoaineista, siirrytään automaattisiin ajoneuvoihin. Meidän täytyy myöskin valmistautua tätä siirtymää varten, sillä investoinnit tulevat olemaan ratkaisevassa roolissa. Ja muistuttaisin tässä siitä, että tulevaisuuden auto ei tule enää olemaan henkilökohtainen ajoneuvo, vaan jaettu sellainen. Joten miten me tulemme tämän liikkuvuuden järjestämään, se tulee olemaan jaettua liikkuvuutta. Edustaja Vin van de Kamp, olette aivan oikeassa, kun puhutte ilmaston saastumisesta. Sitä, mitä me tulemme tekemään. Me tulemme muuttamaan mallia yksityisestä ajoneuvosta jaettuun sellaiseen. Ja tämä tulee olemaan tämän vuosisadan suuria kysymyksiä. Ja tässä haaste on se, kuinka me tulemme järjestämään investoinnit, kuinka Euroopassa me onnistumme käynnistämään näitä uusia aloja, ja siirtymään tulevaisuuteen. Ja tässä meillä on perustavan luontuinen ongelma, sillä tässä kerta kaikkiaan, aivan kerta kaikkiaan me olemme jälkijunassa. En sano, että olemme pudonneet junasta, mutta nyt meidän täytyy toimia ja toimia myöskin näiden uusien toimijoiden startup-yritysten kanssa yhteistyössä ja toimia niin, että meillä on uusia eurooppalaisia johtajia. Tämä on se, mitä meillä on pelissä. Sillä jos me emme toimi, meitä ei kukaan tule tässä kehityksessä odottelemaan. Tässä olivat minun panokseni keskusteluun edustaja Vin van de Kamp ja edustaja Kor, olkaa hyvä. Wim, Kiitos Arvoisa puheenjohtaja, kiitos Vim oikein hyvästä oma-aloitteisesta lausunnosta. Ja yksi asia on tässä tärkeä. Miten ihmisiä valmistellaan näin isoihin muutoksiin? Teknologian puolesta tämä on aika selvä asia, se menee eteenpäin, mutta ihmiset eivät hyväksy tällaista kuskitonta liikennettä. Ja tämä on tässä mielestäni tärkeä asia. Ja tässä pitäisi ottaa huomioon tällaiset ähm, kuljettajaa avustavat järjestelmät, että niitä korostettaisiin, se ehkä helpottaisi hyväksyttävyyttä, että olisi jonkinlainen turvajärjestelmä, jonkinlainen suunnitelma B, että kuljettaja aina tuettaisiin. Tämä helpottaisi yhteiskunnallista hyväksyntää. Tällaista pitäisi vielä pohtia. Kiitos. Madame Demonté, la parole est à vous. Edustaja De Monta, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä ja myöskin varjoesittelijöitä heidän panoksestaan. Ja tässä toistelen hiukan esittelijän ajatuksia. Tässä me ennakoimme autojen ja ajoneuvojen, automatisoituneen sellaisten tulevaisuutta kaiken kaikkiaan. Ja meidän tulee pohtia sitä, kuinka voimme toteuttaa tämän emme vain tehokkaalla, mutta myöskin turvallisella tavalla. Meillä on jo tuettua ohjausta ajoneuvoissa, mutta meillä on valitettavasti Italiassa tapahtunut erittäin vakava onnettomuus tulen arkan materiaalin liittyen tällä alalla, joten tästä syystä olen sitä mieltä, että alalla turvallisuus on erittäin tärkeä seikka ja meidän täytyy lainsäädäntöönkin kehittää se mielessä pitäen. Ja tämän lisäksi haluaisin todeta, että meidän täytyy myöskin ottaa huomioon se, huomio, e, se tosiasia, että työ paikat tulevat vähentymään tämän myötä ja meidän täytyy myöskin kehittää sellaista sosiaalista mallia, joka ottaa huomioon nämä tulevaisuuden muutokset. Mitä tulee ympäristökysymyksiin, puheenjohtaja aivan oikein totesi, että meidän täytyy toimia niin, että käyttäisimme tehokkaammalla tavalla autoja. Ja tosiasiassa olen sitä mieltä, että meillä on myöskin toinen ongelma. Tämä koskee kaupunkien urbanisoitumista ja ähm, parkkipaikkoja, äh, joiden tarve on yhä kasvava. Tässä yhteydessä myöskin turvallisuus täytyy ottaa huomioon, sillä tilastot näyttävät, että kyseessä eivät ole tiet, vaan itse asiassa kaupungit ja suojatit, jotka ovat todellakin turvallisuudelle mm, kriittisiä paikkoja. Ja kun puhumme tieliikennessä automatisoidusta ajoneuvosta, on hyvin paljon epäilyksiä olemassa siitä, pystymmekö me luomaan tehokkaalla tavalla infrastruktuuria, jota tämä vaatii. Ja me haluaisimme jo tuoda esiin tietyllä tavalla sen, että tämän tyyppistä infrastruktuuria tulee luoda ja sen pitää olla kattavaa. Ja sitten myöskin val- vastuukysymykset. Meillä on jo nykyisin ongelmia vastuuketjun hahmottamisessa. Ja jos ajattelemme tulevaisuutta, jos ajattelemme tulevaisuudessa esimerkiksi rikosoikeudellista vastuuta, joka kohdistuisi asiaan eikä henkilöön, tai jos ajattelemme siviilioikeudellista vastuuta, tässä yhteydessä meidän täytyy ottaa huomioon myöskin yritysten rooli ja ähm, muutokset, jotka tulevat äh, seuraamaan kehitystä. Meidän täytyy valmistautua niihin. Ja meillä on tietosuojan liittyen hyvin paljon ähm, epäilyksiä tietojen käytön suhteen ja kaikki nämä kysymykset täytyy ottaa kaiken kaikkiaan yhdessä huomioon. Haluaisin kiittää kuitenkin tästä mietinnöstä, joka on erittäin perustunut. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Demonte, edustaja Ertu, olkaa hyvä. Ja, schönen guten Morgen, vielen herzlichen Dank. Hyvää huomenta kaikille ja minäkin haluaisin lämpimästi kiittää kollega Fante Kampia tästä mietinnöstä. Tämä tiedonanto siltä osin kuin itse siihen pystyin tutustumaan, niin sisältää kaikki tärkeät kohdat näin markkinoiden näkökulmasta, mitä tulee autonomiseen ajamiseen. Ensiksi tietysti turvallisuus, sitten nämä vastuukysymykset, tietosuojakysymykset, pääsy tietoon, kyberturvallisuus, yhteensopivuus, sopivuus ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja työmarkkinavaikutukset. Nämä ovat juuri niitä olennaisia kohtia. On tärkeää pitää huolta myös teollisuuden näkökulmasta ja valmistajien näkökulmasta. Ja kyllähän tämä asia menee eteenpäin jo kovaa vauhtia teknologisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Pari vuotta olen jo tähän kiinnittänyt suurta huomiota ja erityisesti äh, tässä valmistajat ovat lähteneet aktiivisesti liikkeelle, eli kyllä tämä asia menee eteenpäin. Ja tietysti minä aina tarkastelen asioita vihreästä näkökulmasta. Ja tästä, tässä asiassa täytyy kyllä todellakin kiittää teollisuutta siitä, että asiassa on menty ripeästi eteenpäin ja tartutaan uusiin mahdollisuuksiin. Sitten esittelijä tässä mietintöluonnoksessaan kohdassa yksi aivan oikein mielestäni vaatii täysin oikein ja johdonmukaisesti, että komissiokin esittäisi konkreettisia toimenpiteitä. Ja tämä on juuri se, mitä teollisuuskin odottaa, että kyllä nämä tekniset asiat ovat kunnossa. Teknologia on olemassa, mutta sääntelypuitteisto puuttuu. Pitää tietää, mitä tehdään ja mitä voidaan tehdä. Sääntelypuitteiston pitää tulla Euroopan unionista ja tässähän Euroopan komissio on keskeisessä roolissa. Sen pitää tehdä jotakin. Ja erityisesti mitä tulee tyyppihyväksyntään ja tällaisiin, äh, mitä tulee autonomisiin ajoneuvoihin. Ne asiat pitää saada kuntoon. Tietysti turvallisuus on tässä keskeinen aspekti, mutta muistakin näkökulmista pitää pitää kiinni. Onko infrastruktuuria olemassa? Jos ajatellaan verkottuneita ajoneuvoja, autonomisia ajoneuvoja, jos kaikki ajoneuvot ovat verkossa, niin silloin pitää olla tämä infrastruktuuri olemassa, koska verkkohan on olemassa sekä ajoneuvojen välillä että sitten ajoneuvon ja ympäröivän ympäristön välillä. Kaikki nämä pitää saada kuntoon. Ja kaikki tämä pitää saada kuntoon ennen kuin voimme alkaa käyttää näitä autonomisia ajoneuvoja. Ja mitä tulee tietosuojakysymyksiin, arvoisat kollegat, nämä ovat toki olennaisia ja tämäkin on hyvin keskeinen asia ja hyvin arkaluontoinenkin jossain määrin. Tietoturvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota ja erityisesti siihen, että kenellä on pääsy tietoihin, mihin tiedot tallennetaan, <clears throat> kuka niitä saa käyttää, kuinka kauan niitä säilytetään ja miten niitä sitten mahdollisesti toimitetaan eteenpäin ja hän ovat todella tärkeitä, koska ainahan täytyy miettiä että myös valmistajan ja muiden toimijoiden välistä suhdetta. Tietoja ei välitä, välttämättä haluta antaa eteenpäin joka suuntaan ja täytyy pitää huolta siitä, että kaikki, jotka ovat asioista kiinnostuneita, jotka asia koskee, niin heille taattaisiin pääsy tietoihin, mutta pääsyllä saattaa olla hintansa. Ja, ja tässä täytyy noudattaa eurooppalaista näkökulmaa. Tietosuojakysymykset ja pääsy tietoon ei voi olla vain kansallinen asia, koska elämme yhdessä liikenneinfrastruktuurissa, aivan kuten Karimakin sanoi, että tässä kyse ei ole ainoastaan kansallisista liikennejärjestelmistä, vaan eurooppalaisista, jopa maailmanlaajuisista, joten nämä asiat täytyy ratkaista eurooppalaisella tasolla. Esittelijä puhuu tehokkuuden parantamisesta, se on hyvä käyttöasteet kohenevat ja niin edelleen. Ja tätä taustaa vasten täytyy kyllä tarkastella myös sitä, että tällä teknologialla voidaan hyödyntää liikennettä ja ajoneuvoja enemmän, niistä saadaan enemmän tehoja irti ja sitten toisaalta täytyy pitää huolta myös siitä, että ruuhkat eivät pahene, jos niiden käyttö lisääntyy. Ja sitten tämä autonomiset ajoneuvot, niitä ei pidä tarkastella ainoastaan tieliikenteen näkökulmasta, vaan autonomisia ajoneuvoja voidaan käyttää kaikissa muissakin liikennemuodoissa. Kaikki liikennemuodot täytyy ottaa tähän tarkasteluun yhtäläisinä mukaan ja täytyy miettiä, miten eri ajoneuvot, eri liikennemuodot toimivat yhteen. Ja nythän on esimerkiksi kuskittomia metroja jo olemassa. En nyt haluaisi mainostaa omaa kotiseutuani, mutta jo vuonna 2007 tai 2008 Nürnbergissäkin oli U3-linja, joka kulki täysin ilman kuskia. Metrolinja siis Nürnbergissä, no ei tämä nyt, tämä nyt oli vain yksi esimerkki, mutta tällaisia esimerkkejä on useita ja kun ne yhdistetään, niin voimme saada jotakin suurta aikaan. La parole est à vous pour une minute. Kiitoksia. Seuraava puhuja, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ande Beila. Ja föy... Itse ajavat autoon, autot. Niin, tämä on aika pelottavakin. Elva Beila. Näkökulma. Ja minä näen autoilun taiteena. Autoilu on kulttuuria. Ja sitten, että ihmiset eivät enää ajaisi autoja se on paljon enemmänkin kuin vain se, että kuka sitä ajaa. Minun suurin intressini on tietysti äh, ihan muualla. Minä olen autoihminen, minä harrastan autokilpailuja ja kilpa-autoilu on lähellä sydäntä, sydäntä, niin minä rakastan vauhtia. Minusta on ihana ajaa autoa, joka menee 200 kilometriä tunnissa Ruotsin metsäteillä ja minusta moottoriurheilu on todella hieno urheilun laji ja on hienoa, että autokilpailukin otetaan huomioon, kun, kun kehitetään tätä alaa, mutta minä en voi koskaan edes ajatella, että autossa ei olisi kuskia. En haluaisi, että auto päättäisi minun puolestani. No ehkä jossakin suurkaupungeissa taksit voivat ajaa ilman kuskeja, hyvä niin, mutta ajatelkaanpa nyt tiettömiä taipaleita tuolla jossain maaseudulla, eihän siellä voi autoa jättää kuskittomaksi. Kuka sitten on vastuussa? On tärkeää, että että ihmiset ovat loppupeleissä vastuussa, koska tuolla huonoissa olosuhteissa tulee vastaan isoja rekkoja. Kyllä siellä kuskin pitää tietää, mitä pitää tehdä. Ja voin ehkä suurkaupungeissa ymmärtää, että autoissa ei olisi kuskeja, mutta en kyllä omalla kotiseudullani ikinä antaisi autoa, auton ajaa ilman kuljettajaa. Merci beaucoup, monsieur Peter Lundgren. Paljon kiitoksia edustaja Lundgren. Kuulimme teidän viestinne tänä aamuna. Mutta yrittäkää kuitenkin välttää ajamasta 200 kilometriä tunnissa metsätiellä. Tämä on turvallisuuskysymys. Madame Ayala Sender. Edustaja Ayala Sender, olkaa hyvä. Sí, gracias. Le agradezco las amables palabras. Kiitos. Kiitos oikein paljon näistä ystävistä sanoista, edustaja Van de Kamp. Haluaisin kiittää myös siitä, että olette ottaneet esille sen, että me olemme todellakin vastuussa tästä lähitulevaisuudesta. Se on kyllä lähellä siksi, että Teslan kautta tämä on nähty Piilaaksossa, mutta tämä koskee myös Eurooppaa ja myös ilman muuta asiassakin tämä on tätä päivää. Minä 90-luvun alussa Detroitissa ensimmäistä kertaa ajoin automaattista metroa. Se toimi oikein hyvin ja se metro oli siis todella mahtava, mutta Detroit oli kamalassa kunnossa. Siellä ei ollut enää autotyöllisuutta, valtava työllisyyttä, infrastruktuuri ei toiminut ja Detroit oli todella eh, turvaton kaupunki Yhdysvalloissa, mutta metro oli automaattinen ja siellä ei ollut kuljettajaa ja minä silloin metrolla ajoin ja eh, todellakin eh, luotin sitten kaitselmukseen siinä. Ja Wim van de Kamp, sanoisin tästä teidän tekstistänne, että täällä todellakin puhutaan näistä automaattisten liikennevälineistä ja suhteesta ihmiseen, mutta tässä puhutaan vähemmän infrastruktuurista, eli mitä automaattisia välineitä käytämme. Ja Pilaksossa Teslan osalta havaittiin jo, että oli paljon ongelmia, jos tämä e, automaattinen ajoneuvo on siellä e, kyberavaruudessa, e, niin tämä oli ongelma, vaikka sielläkin on ongelma, koska siellä on paljon jätteitä, mutta jos puhutaan muista infrastruktuurista, <clears throat> no te puhutte teknistä normeista, kaikesta siitä, mikä liikkuu ilmassa, mutta entäpäs asfaltti ja kaupunkien sisäänpääsyt ja uloskulkutiet. Ja olisi hyvä ottaa esille tämä infrastruktuuriturvallisuuskysymys, koska siinä haasteena on, että tarvitaan säännöt ja normit, jos ajatellaan kaikkea sitä, mitä te kirjoititte näistä tulevista tarpeista koskien kaikenlaisia automaattisia ja autonomisia ajoneuvoja. Ehkä pitäisi parantaa tekstiä, joka liittyy turvallisuuteen ja infrastruktuurisääntöihin ja tämä koskee myös investointeja. Yksi asia on se, että Euroopassa rakentaa mahtavia automaattisia ajoneuvoja, mutta jos sitten miltä Morandin sillä tapaiset sillat näin romahtavat ja muualtakin puuttuu eh, investointien infrastruktuureihin, niin pitää kyllä muistaa, että ennen kuin tällaisia mahtavia vehkeitä eh, niihin investoidaan, ne ovat tietysti hienoja. Ja jos käy niin, että eh, ikäihmiset lopettavat auton ajamiseen, voivat näin turvallisesti liikkua automaattiautoin, niin se on hienoa, mutta tarvitaan todellakin investointia. Voin yhtyä teihin, hyvä puheenjohtaja, on todella oleista huomioida kaikki nämä seikat. Näemme, miten Tesla on tehnyt sopimuksen kuluttajien kanssa, mutta on varmistettava se, että tässä on julkisesti hallinnoituja tietoja tietysti voidaan tehdä tutkimusta ja tämä on 2000-luvun asia, mutta on hyvin tärkeää, että julkisesti ja demokraattisesti valvotaan kaikkea. Tämä on perusasia tässä. Merci beaucoup, Madame Ayasende. Kiitoksia edustaja Elsäder. Käännyn nyt komission puoleen. Claire de Pré. Minulla sanottiin, että Claire de Pré käyttäisi puheenvuoron, mutta te osoitatte nyt että Teillä on joka tapauksessa neljä minuuttia. Otamme aikaa. Olkaa hyvä. Chairman, and thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia esittelijälle mietinnöstä ja kiitoksia myöskin tästä keskustelusta, joka on lisännyt paljon sisältöä keskusteluun. mitä nyt käymme. Neljä minuuttia on kunnianhimoinen aikaraja, mutta yritän vastata ainakin kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin. Aivan aluksi haluaisin kiittää tätä valiokuntaa siitä, että toitte autonomisen liikenteen kysymyksen esiin. Me olemme vasta aloittelemassa tätä dialogia sekä poli- eri politiikan aloilla, jotka ovat moninaisia ja vaikeita, että lainsäädännön alalla, sillä me tulemme tekemään lainsäädännöllisiä toimia ja tehdään tietysti lainsäädännöllistä työtä tämä valiokunta käsittelee ala, joten mielestäni keskustelu on erittäin tervetullut. Tämä mietintö on hyvin läpileikkaava. Siinä on mukana monia autonomisen liikenteeseen liittyviä kysymyksiä, eettisiä, yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä, työpaikkoihin liittyviä kysymyksiä, infrastruktuurikin mainittiin, mutta tässä käytettiin monia liikenteen aloja, ei vain tieliikennettä, vaan myöskin raide- ja vesiliikennettä. Ja luonnollisesti vaikkapa me keskitymme tiedonannossamme autonomisen liikenteen osalta tieliikenteeseen, me olemme hyvin tietoisia ähm, siitä, että nämä muutkin liikennealat kuuluvat mukaan ja kollegani Claire puhuu niistä kohta. Tässä haluaisin keskittää huomioon erääseen tärkeäseen seikkaan tietenkin. Tästä olette varmaan samaa mieltä, että toukokuun tiedonanto on hyvin holistinen. Se keskittyy ajoneuvoihin ja teihin. Se kattavasti käsittelee erilaisia aihepiirejä. Miksi me sitten tämän tekstin julkaisimme? ja keskitymme nimenomaan tieliikenteeseen siksi, että kuten totesitte, on kiire osoittaa ulkopuoliselle maailmalle, että Euroopan unionilla on oma automaatio-ohjelmansa. Tämä ei ole vain poliittinen lausuma, vaan että meillä on myöskin todellisia toimia sen taustalla turvallisuuteen tai lainsäädäntöön ja kaikkiin muihinkin ulottuvuuksiin liittyen. Äh, me olemme nyt ensimmäinen blokki, joka on näin kattavan strategian luonut autonomisen liikenteen ajalta. Ja nyt meidän täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin. Te mainitsitte turvallisuuden ja kyberturvallisuuden. Tässä haluaisin korostaa, että globaalissa kontekstissa tämähän liittyy mietintöön, mutta myöskin Euroopan unionissa olemme jo pitkän aikaa tehnyt, tehneet töitä Ähm, ajoneuvojen kyberturvallisuuden parissa. Me olemme valmistelemassa ensimmäistä askelta tuossa työssä tänä vuonna ja suositukset äh, kyberturvallisuusasetukseksi siirtyvät sitten Euroopan unionin lainsäädäntöön. Tämä koskettaa myöskin globaalia tasoa. Puhun globaalista tasosta, sillä kyseessä on globaali ilmiö ja me olemme hyvin tietoisia siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Haluaisin todeta, että UNISin eh, autonomisia ajoneuvoja koskeva työryhmä on inspiroinut komissiota hyvin paljon, eli me olemme hyvin paljon ajan tasalla tässä asiassa. Me olemme myöskin tarkastelleet eh, tämän vuoden toukokuussa hyväksyttyä asetusta, eh, yleisen turvallisuuden asetusta, joka käsittelee vain klassisia turvallisuuskysymyksiä, vain, vaan myöskin esimerkiksi autonomisoitua liikennettä. Ja Tästä syystä on erittäin tärkeää, että työ tähän asetukseen liittyen etese, etenee nopeasti. Ähm, esittelijä Vin van de Kamp mainitsi asian sen, että yleinen turvallisuusasetus äh, käsittelee myöskin tätä aihepiiriä koneen ja ihmisen rajapintaa. Äh, kaksi viimeistä kysymystä siirrän kollegalleni, mutta mutta vielä liittyen yhteiskunnallisiin kysymyksiin me olemme avaamassa foorumia, jolla käsitellään yhteiskunnallisia kysymyksiä koskien autonomista liikennettä. Toivottavasti tämä tapahtuu vielä ennen vuoden loppua ja huomaan, että te toivotte minun nyt lopettavan, joten annan kollegalleni Claireille puheenvuoron. Claire teillä on vielä yksi minuutti. Olkaa hyvä. Ihan lyhyesti todellakin tämä on kattava mietintö. Se kattaa kaikki liikennemuodot. Mekin toki teemme työtä kaikkien liikennemuotojen parissa. Emme ainoastaan keskity tieliikenteeseen. Toki eri liikennemuodot ovat vähän eri kehitysvaiheessa ja tietyissä asioissa teemme enemmän yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, esimerkiksi vesiliikenteen suhteen. Sitten ilmaliikenne on sellainen ala, jolla, jolla teemme yhteistyötä hyvin laajapohjaisesti ja kansainvälisesti. Ja sitten me olemme juuri valmistelemassa näitä ensimmäisiä lainsäädäntöaloitteita, joita tässä perään kuulutettiin. Joku täällä viittasi myös tekoälyyn. Ja totta kai me olemme tämän koko keinoälyajatuksen alussa ja emme edes vielä tiedä, mitä kaikkea tämä tuo mukanaan. Ja toki tekoäly vaikuttaa hyvin vahvasti muun muassa ilmaliikenteeseen, mutta kyllä se vaikuttaa kyllä kaikkiin liikennemuotoihin. Ja me pyytäisimme, että että tutkimusta ja innovaatiota tuodaan lähemmäksi poliittista päätöksentekoa. Tämä on nyt tässä asiassa erityisen tärkeää. Komissiossa toki näin teemme ja pyydämme tähän myös teidän tukeanne. Ja tietysti tarkastelemme liikkuvuutta laajasta näkökulmasta, käymme läpi erityisesti kaupunkialueiden liikkuvuutta, urbaania liikkuvuutta. Ja kaupunkialueiden täytyy olla tässä myös hyvin tiiviisti mukana ja poliittiset päätöksentekijät kaupunkialueilla ovat tässä myös keskeisessä roolissaan. Heidän täytyy ymmärtää, miten nämä kehityssuuntaukset otetaan huomioon kaupunkisuunnittelussa ja kaupunkiliikkuvuudessa. Paljon kiitoksia. Haluaisin muistuttaa siitä tarkistusten jättämisen takaraja. Tätä mietintöä koskien on 12. syyskuuta kello 12, mutta luonnollisesti emme voi yhteenvetoa tehdä ilman esittelijää, joten annan vielä Vin van de Kampille puheenvuoron. Te taisitte luulla, että unohdin teiltä. Uh, eh, voorzitter, ik ben nooit bang. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ei, ei minä ole ollenkaan huolestunut, vaikka siltä ehkä näytti. Mutta selvyyden vuoksi haluaisin sanoa, että toinen syyskuu mainittiin määräpäivänä, mutta itse asiassa kyseessä on 12. syyskuuta. Tämä on viimeinen päivä 12. siis syyskuuta. Ja hyvä puheenjohtaja, haluaisin ensinnäkin kiittää teitä ja kollegoita ja komission edustajia, koska pääosastot Grow ja Move ovat oikein hyvä yhdistelmä, kun on kaksi pääosastoa meidän mukanamme. Tämä on hyvä yhdistelmä ja myös aikamoinen haaste niille, Kiittäisin kollegoja kaikista kommenteista. Martin Fuchs huomasin hänet täällä Tran sihteeristössä. Hän kirjasi ylös kaiken hyvin tarkkaan. Ja kaiken se, mitä Tamas Uihei sanoi ja Ismail Ertug myös. Täällä oli paljon eri elementtejä, jotka otettiin esille ja näin pitää uudelleen ajatella sitä, missä järjestyksessä edetään ensi viikon aikana ja myös edustaja Koh puhui tässä avustavista tekniikoista. On hienoa, että nämä kommentit helpottavat ajatteluni ja Mantaisten vuoden tavoin. Minäkin olen puhunut komission kanssa eh, delegoista säädöksistä ja täytäntöpanosäännöksistä liittyen lennokkeihin. Ja tämä tulee olemaan kyllä aikamoinen kysymys. Panen merkille, että tarkistuksia on tulossa. Tämä on hienoa. Ja minä aina hyvin mielelläni voin lähteä kahvittelemaan komission väen kanssa ja puhumaan yksityiskohdista. Minä tästä keskustelusta muistan nyt sen, mitä Ismail Ertuk sanoi. Hän, hän tässä kysyi, pystyykö komissio pysymään tekniikan kehityksen tasalla teollisuudessa ja pystytäänkö saamaan säädöspuitteet etenemään tekniikan tahdissa, joka on kovin nopea. Ja tämän tässä on suuri ongelma. Ei komissiolta mahdottomuuksia voi pyytää, mutta emme halua, että teollisuus ei voisi edistyä siksi, että tässä on viivästymistä ja hitautta. Ja oikeudesta näkökulmasta todellakin pitää tähän asiaan kiinnittää huomiota nyt jatkossa. Yksi tärkeä asia on myös työpaikat. Autoteollisuudessa on hieno kuulla, että vihreät puhuivat autoteollisuuden tärkeydestä. Ja on hienoa, että kaikki tämän ymmärtävät. Minä nyt haluan varmistaa sen, että saadaan hyvälaatuinen omalaatuinen lausunto. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Vin van de Kamp. Minä olen vihreä, joten luonnollisesti tämä ympäristökysymys minua kiinnostaa. Eli tarkistusten jättämisen takaraja kello 12. 12. päivä syyskuuta ja nyt me jatkamme eteenpäin. Siirrymme Ismail Ertugin mietintöön käsittelee vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käytönottoa Euroopan unionissa. Nyt antaisin Ismail Ertugille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Jo jokin aikaa sitten meillä oli tilaisuus keskustella tästä tärkeästä aiheesta tässä valiokunnassa. Tämä on hyvin tulevaisuussuuntautunut asia ja nyt tarkistuksia on tullut, niistä puhumme. Ja erityisesti haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tarkistuksia esittäneet. Tarkistusten ohella olemme saaneet myös IMKO-valiokunnasta hyvin kattavan lausunnon ja myös ympäristövaliokunnasta. Ja koska mehän tiedämme, että hyvin suuri osa, noin neljännes CO2-päästöistä on tieliikenteestä peräisin, joten asialle pitää todella tehdä jotain ja on tärkeää, että liikenteestä saadaan hiilidioksidivapaata viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Kun katson nyt näitä tarkistuksia, niin tarkistukset keskittyvät kolmeen asiaan pääasiassa. Näihin haluaisin nyt ottaa kantaa. Ensiksi nämä kansalliset <clears throat> puitesuunnitelmat ja sitten ähm, sitoumusten tai näiden <clears throat> anteeksi, tavoitteiden sitovuus. Kuinka sitovia nämä tavoitteet ovat ja sitten myös subsidiariteettikysymykset tulevat tässä esiin. Jotkut kollegat ovat sitä mieltä, että ainoastaan jäsenmaat itse voisivat päättää tavoitteistaan. Toiset taas ovat sitä mieltä, että pitäisi olla Euroopan laajuiset sitovat tavoitteet. Ja tässä pitäisi jonkinlaista pelivaraa jättää myös jäsenvaltioille, jotta tavoitteet voivat olla realistisia ja saavutettavia ja myös todennettavia ja kontrolloitavia. Me olemme asiasta keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa ja jäsenvaltiot haluavat, että niihin luotetaan ja jäsenvaltiot haluavat ottaa itse käyttöön omia järjestelmiään. Ja toki joitakin tavoitteita on jo asetettu, mutta jonkinlainen eurooppalainen kattotavoite olisi hyvä ja koska tämä asia on niin Euroopan laajuinen ja rajat ylittävä, niin silloin pitäisi kyllä eurooppalaista näkökulmaa soveltaa. Mitä tulee näiden tavoitteiden rahoitukseen, niin tämä on tietysti keskeinen kysymys, mistä saadaan rahat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja kaikissa tarkistuksissa on jo otettu kantaa siihen, että rahaa tarvitaan enemmän, investointeja tarvitaan vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, eikä ainoastaan julkisista varoista pitäisi näitä varoja saada, vaan tähän toimintaan pitäisi saada myös yksityiset sijoittajat mukaan ja myös yksityiset toimijat pitäisi velvoittaa vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön lisäämiseen. Ja myös mikrotaloudellisella tasolla jäsenmaissa pitäisi rahoittaa tällaisia projekteja, että autovalmistajat ja toimiala yleensä ihan rahoittaisivat konkreettisesti rahaa antamalla vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria, jotta sitä voitaisiin parantaa. Ja olisi tärkeää, että tässä myös jonkinlainen keskusrahoitus olisi saatavilla. Ja tällainen yhdistelmä sitten voisi palvella sitä, että lainsäätäjät voisivat ehdottaa konkreettista rahoitusmallia. Minä olen itsekin tällaista ehdottanut ja huomaan, että monet täällä tukevat minun ehdotukseni rahoitusmallin rakentamiseksi. Sitten vielä kolmas asia, joka tarkistuksissa tuli paljon esille, on se, että kuinka direktiivin soveltamisalaa pitäisi laajentaa ja että sitä pitäisi laajentaa. Tämä minua tietysti ilahduttaa että tätä soveltamisalaa pitäisi laajentaa T-verkkojen yli. Tämä on hyvä asia ja tämä on saanut tukea ja tämä on asia, josta haluaisin mielelläni keskustella lisää. Ja sitten muut teemat, äh, verkoston äh, rakentaminen, äh, latauspisteiden ja tällaisten täyttöpisteiden infrastruktuurin parantaminen ja että luotaisiin kannustimia sen suhteen, että ihan kuluttajat ja kaikki muutkin käyttäisivät enemmän näitä vaihtoehtoisia polttoaineita. Tämä on jo aika hyvällä mallilla ja uskon, että näistä asioista saamme aikaiseksi kompromissin hyvinkin nopeasti. Mitä tulee muihin asioihin, näistähän on oikeastaan jo keskusteltu jo aika paljon. Odotan innolla keskustelua ja minä suhtaudun hyvin positiivisesti siihen, että tämä mietintö kyllä menee läpi liki tällaisenaan. Salini, la parole est à vous. Paljon kiitoksia. Si sarò brevissimo. Salin, olkaa hyvä. Äh, puhun lyhyesti. Olen jo todennut äh, muissa valiokunnissa tähän samaan aiheeseen liittyen, että me jaamme esittelijän tasapainoiset kannat. Ja meillä on hyvin suuri määrä tarkistuksia, sillä 131 tarkistusta on tullut hyvin paljon. Mielenkiintoa tämä on herättänyt ja tämä Äh, jakaa mielipiteitä, äh, sillä kuten Ismail tuossa äsken totesi, äh, meillä on vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin haaste esillä ja se on valtava haaste. Tämä on myöskin poliittinen ongelma. Olemme havainneet tämän monissa Euroopan unionin maissa. Siellä ei ole osoitettu, että tätä haastetta olisi otettu konkreettisesti vastaan ja että sitä olisi ähm, ratkottu. Ähm, meillä on siis erilaisia vastauksia, jotka pitäisi saada vakuutettua eri jäsenmaista. Ja tämän lisäksi meillä on erittäin paljon muita elementtejä, Meillä on sekä liikenteeseen että teollisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja mitä sitten tulee neutraaliin lähestymistapaan, jota esittelijä tukee, se olisi se, että käsittelemme eri vaihtoehtoisia energianlähteitä sen sijaan, että meillä olisi yksi ainut vaihtoehto näiden vaihtoehtoisten energialähteiden joukossa. Mielestäni tämä on hyvin perusteltua. Ja sitten myöskin siirtymävaihe. Tässä on monimutkaisia tilanteita ja tässäkin yhteydessä kaikki erilaiset vaihtoehtoiset energialähteet on esittelijä ottanut huomioon myöskin olemme käsitelleet eh, rahoituskysymyksiä. Me olemme varjostelijoiden kokouksissa eh, parin viime aikana, viikon aikana käsitelleet näitä kysymyksiä. Kiitoksia. Eh, kiitoksia edustaja Salinen. Domas Masmaker, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijälle. Minä luin tässä tarkistuksia ja oli hieno nähdä, ja hieno kuulla myös ensimmäisestä puheenvuorosta, että vaikuttaa siltä, että muutkin ovat huolestuneita niistä asioista, mistä me olemme huolestuneita. Jos haluamme päästä ilmastotavoitteisiimme, niin meidän on selvästi siirryttävä nopeasti sellaisiin polttoaineisiin, joiden kulutus on alhaista, eli parannettuja vaihtoehtoisia polttoaineita tarvitsemme. Tiedämme, että maanteillä tämä on hankalaa, koska vaihtoehtojen on oltava tarpeeksi edullisia ja tällä hetkellä latausinfrastruktuuri on hyvin rajallista ja tässä tärkein tavoite on se, että saadaan hyvin tasapainotettu, toimiva ja realistinen suositus kokoelma, jos ajatellaan tätä sektoria, se on hyvin nuori ja dynaaminen ja se muuttuu hyvin nopeasti. Ja tarkistuksissamme on oleellista ottaa esille perusperiaatteet, että tarvitaan innovaatiota, kilpailukykyä tällä alalla niin, että voidaan näitä toimijoita kannustaa ja stimuloida entistä enemmän. Me tarvitsemme oikeudenmukaiset avoimet markkinat, niin että kuluttaja saa mahdollisimman laadukkaita tuotteita mahdollisimman edullisesti. Ja tätä varten tarvitaan EUn kattavia standardeja ja tarvitaan myös velvollisuus eh, varmistaa yhteen toimivuus latauspisteiden välillä. Jos ajatellaan pidempää aikaväliä, tarvitsemme myös siirtymäkauden ratkaisuja – Tämä koskee sellaisia polttoainetyyppejä, jotka soveltuvat parhaiten ihmisten tarpeisiin. Me tarvitsemme parasta mahdollista tekniikkaa ja tekniikka neutraaliutta on kunnioitettava. Ja sitten rahoituksen osalta voin yhtyä esittelijään. En julkista sektoria, julkisella sektorilla on oma roolinsa, kun ollaan mm, lainsäätäjinä tässä mukana. Pitää varmistaa, että on sellainen puitteisto, että liikemaailma pystyy tämän siirtymään tekemään. Tarvitaan investointia sieltäkin. On oltava kunnianhimoisia, mutta pitää myös muistaa realiteetit ja se, mikä voi toimia. Ja on selvää, niin kuin kollegat ovat sanoneet, että kaikissa jäsenvaltioissa ei tähän haasteeseen ole pystytty vastaamaan, mutta en tiedä, onko meillä aina ollut oikeanlaiset tavoitteet, jos on tehokas EUn lähestymistapa, niin voisi olla niin, että komissio esittäisi eh, jäsenvaltioille selkeitä tavoitteita ja pitää palkita siitä, että toimitaan hyvin ja varmistetaan, että hyvät käytänteet yhdestä jäsenvaltiosta siirretään muuallekin. On hienoa, että yhteistyö on ollut rakentavaa varmasti näin on jatkossakin. Paljon kiitoksia edustaja Reinke, olkaa hyvä. Euh, <coughs> Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Ismailia tästä mietinnöstä. Ja tämä on todella monimutkainen aihe, koska tässä nyt ei oikein tiedetä, että millaiseksi tämä järjestelmä nyt kehittyy. Tarkastellaanko tätä ajoneuvojen valmistajien näkökulmasta vai energiamarkkinoiden näkökulmasta ja myös asiaa on käsitelty hyvin eri tavalla eri jäsenmaissa. Ja tässä joissakin maissa sitten noudatetaan autovalmistajan näkökulmaa, joissakin sitten energia-alan näkökulmaa tai jotain muuta. Se, mikä tässä on erityisen tärkeää, jota mietinnön esittelijäkin korosti, on se, että pitää pitää kiinni teknologian neutraliteetista ja että pitää saada, saada tämä asia sillä tavalla tavanomaiseksi ja arkiseksi ja käsitellä asiaa koko Euroopan unionin alueen näkökulmasta. Ja tästähän on keskusteltu jo aikaisemminkin. On puhuttu bensiinikäyttöisistä, dieselkäyttöisistä autoista ja sitten huoltoasemaverkostosta. Kaikki tiedätte, mitä tapahtui 2000-luvun alussa. Ja ja todellakin huoltoasemaverkoston kehittyminen on seurannut automarkkinoiden kehitystä. Ja jos ajatellaan nyt vaikkapa itäisen Euroopan maita, niin siellä tilanne näyttäytyy vähän erilaisena. Ja minä ainakin muistan, kun <clears throat> esimerkiksi kiertelee itäisissä Euroopan maissa erityisesti ennen muurin murtumista, niin silloin aina aina oli, oli, piti saada tieto siitä, että, että miltä huoltoasemilta sai superbensiiniä. Ja tämä tietysti johtui siitä, että noissa maissa ei välttämättä sitten saanut sen laatuista bensiiniä, mihin olimme Euroopassa, läntisessä Euroopassa tottuneet. Joten näissä maissa ehkä tarkastellaan asiaa pikemminkin bensiinimarkkinoiden näkökulmasta. Ja se, että kehitetään näitä verkkoja, jos ajatellaan sitä vain autovalmistajan näkökulmasta, niin se on ehkä virheellinen näkökulma tai huono näkökulma. Ja sitten toinen huomautukseni on se, että ajoneuvojen tyyppi ja äh, kehittyy sitten verkkojen kehittymisen seurauksena. Jos ajatellaan vaikkapa jotakin latausta, jolla voitaisiin sitten ajaa joku 160-70 kilometriä, niin seuraavan sukupolven sähköautot ovat sellaisia, että niillä voi ajakin sitten 400-500 kilometriä. Eli tässä saavutetaan jo paljon enemmän auto, autonomiaa, riippumattomuutta ja silloin sitten tietysti näille verkostoille voidaan saada myös enemmän asiakkaita. Ja sitten täytyy miettiä, miten nämä sähköautojen latauspisteverkostot sitten kehittyvät, entä sitten nämä akkukäyttöiset. Ja tässä pitäisi pitää huolta myös siitä, että, että akun lataaminen tapahtuu mahdollisimman nopeasti ja että saadaan se tarvittava voima. Ja sitten yksi asia, johon kiinnitin huomiota tarkistuksissa on se, että on tärkeää, että nämä latauspisteet ovat tällaisia monienergisiä, että niistä saa sitten ladattua usean tyyppisen vaihtoehtoista polttoainetta käyttävän auton samasta pisteestä. Ja olisi tärkeää, että todella näitä verkostoja kehitettäisiin siten, että, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin, hyvin kuluttajia. Ja sitten täytyy miettiä myös ajoneuvon käyttöikää kuinka, ja mikä on sitten myös latauspisteiden käyttöikä. Eli tässä on hyvin paljon asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Ja sitten täytyy miettiä myös tätä rahoitusta ja investointeja. Onko tämä vain julkisen sektorin asia? Minä en usko, että julkista rahaa olisi kaikissa jäsenmaissa saatavissa niin paljon, että jokaiseen maahan voitaisiin äh, laatia tai rakentaa tällainen äh, tällainen äh, verkosto ja olisi tärkeää saada Euroopan maissa myös yksityiset rahoittajat mukaan. Ja, ja täytyy todella miettiä näitä rahoituskuvioita ja on selvää, että kun kun sitten markkinat kehittyvät ja jos ne sitten kehittyvät hyvään suuntaan, niin tietysti ne, jotka ovat ensimmäisenä markkinoilla mukana, niin saavuttavat eniten voittaja Eli täytyisi miettiä juuri näitä eri markkinoita, eri markkinoiden näkökulmia ja miten ne sovitetaan yhteen. Tämä pitäisi ottaa huomioon. Ja e, e, tällä hetkellähän nyt saattaa olla niin, tai pitää varmistua, että ei tapahdu niin, että automarkkinoiden kehitys tyssään siihen, että, että latauspiste tai, tai tällainen energian latauspisteverkoston kehitys ei pydy kehityksen vauhdissa. Eli tämä on moniulotteinen kysymys. Paljon kiitoksia edustaja Rike. Äh, edustaja Kistelö, Well, thank you, Chair. Kiitos. uh, it... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Onpa hienoa olla jälleen täällä. On, olen erittäin kiitollinen edustaja Ertuville hänen erittäin hienosta mietinnöstään tähän asti. Me vielä odottelemme kompromissitarkistuksia, mutta minä odotan työtä muiden edustajien kanssa, jotta me saisimme tunnissa varjoesittelijöiden kokouksessa sopimuksen aikaiseksi. Nyt haluaisin vain korostaa tiettyjä tarkistuksiamme ja muutaman kysymyksen esittää komissiolle. Yksi avainkysymys meille on päästöjen elinkaaren takaaminen. Tämä koskee kaikkia vaihtoehtoisia energianlähteitä, polttoaineita, kun pyrimme löytämään ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Meidän täytyy varoa, ettemme vain pahenna ongelmia vaihtoehtoisia polttoaineita koskevilla Me Tässä erityisesti ajattelen tiettyjä niin kutsuttuja vaihtoehtoisia energian lähteitä, jotka ovat fossiilisia. Esimerkiksi liuskekaasu tai palmuöljy. Näillähän saattaa olla hyvin haitallisia, merkittäviä vaikutuksia veteen, maaperään ja ei vähäisempänä kansalaisiin. Eli tässä me katsomme komissioon, toivomme, että se laatisi kestävyyskriteerit, jotta voisimme oikein arvioida ja käsitellä näitä negatiivisia vaikutuksia. Ja mikä tärkeämpää, kestävä urbaani suunnittelu ei saa olla jotakin, minkä unohdamme tulevissa keskusteluissamme. Komissio on ehdottanut 800 miljoonaa lisää euroa rahoitusta ja se pitäisi keskittyä, keskittää julkisen liikenteen palveluiden vaihtoehtoisiin infrastruktuureihin, jotta me rohkaisisimme uusiin vaihtoehtoihin bussien käyttöön esimerkiksi tai polkupyörien luonnollisesti. Ja mitä tulee sitten edustaja Räkien sanoihin, me emme ole sitä mieltä, että Meillä pitäisi olla tarkistuksia, jotka vaativat enemmän kansallista tai muuta julkista rahoitusta vaihtoehtoiseen polttoaineinfrastruktuuriin. Ja me myöskin odotamme, että energiaverotusalan erot eri liikennemuotojen välillä ovat jotakin, mihin jäsenmaiden pitäisi puuttua. Ja lopultakin kysymykseni komissiolle aivan aluksi. Kuinka realistisena te pidätte herra Junckerin lupausta Donald Trumpille tuoda suuria lisämääriä kaasua? Ja tämän lisäksi, tuleeko tämä kaasu särötyksestä, vesisärötyksestä Yhdysvalloissa – ja tuleeko tästä koitumaan kuluja? Jos näin on, kuka ne tulee kattamaan ja kuinka jakelu tullaan toteuttamaan? Minä odotan työtä varjoesittelijöiden kanssa. Me tässä todellakin puutumme siihen, kuinka jäsenmaat voisivat nopeasti nolla äh, nollahiilistää liikennesektoriaan Pariisin ilmastosopimuksen hengessä ja linjoilla. Ja odotan keskusteluja jotka tulevat jatkumaan ensi viikolla uskoakseni. Kiitoksia. Merci pour votre... Kiitoksia Keith Taylor. Ja nyt minun täytyy laskea minuutteja, sillä tämän jälkeen meillä tulee olemaan ITRE-valiokunnan kanssa keskustelua. Me olemme hyvin myöhässä jo. Seuraavaksi Rova Dallon, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Kiitos esittelijöille varjoesittelijöille tästä asiasta. Tämä on tärkeä asia, josta on, eh, tai siis on kaikkialla Euroopassa, koska eh, tämä koskee mm, rajat ylittävästi koko aluetta tulevaisuudessa ja siksi pitää tätä asiaa käsitellä nyt jo. Mutta niin kuin Ismail Ertug erityisesti jo sanoi, on vähän vaikea nyt tätä aikatauluasiaa hoitaa. Ollaan jo kauden lopussa. Tämä on kuitenkin oma mietintö, mutta olisi tärkeää saada ihan eurooppalaiset toimintatavat valmiiksi. Tämä koskee meidän teollista toimintamme, mutta niin kuin Kristian sanoi, tämä koskee myös eh, kansainvälistä geopoliittista tasapainoa ja myös kuluttajia. Kuluttaja haluaa varmistaa, että voi ladata autonsa lähti hän minne tahansa, mutta tämä koskee myös eri eh, maataloustuotteiden eh, myyntiä. Tässä on kaikenlaisia ongelmia, jos ajatellaan polttoaineverkostoa tällä hetkellä. Tankkausverkosto ei ole tarpeeksi hyvä, mutta minkälainen eh, aikataulu siihen tarvitaan. Kaikki nämä asiat pitää ottaa esille taas jossain vaiheessa ja toivottavasti ennen kuin ylitetään nämä kaksi astetta ilmaston lämpenemistä. Meidän pitää toimia Pariisin sopimuksen mukaisesti ja olla eurooppalaisena edelläkävijöinä ja tarvitaan rahoitusta ja yhteinen strategia. EUlla on tähän mahdollisuus, mutta asia on asetettava etu siellä, eikä vain käsiteltävä nopeasti muiden asioiden keskellä. Paljon kiitoksia Peter Lundgren. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Okei, okay. tähän asiaan Kiitos. Tämä on tulevaisuutta. Tämä on hyvä, että tulee tällaisia vaihtoehtoisia polttoaineita. Niitä pitää kuluttaa enemmän. Minullakin on alkylaattia käytössä omassa kilpa-autossani, joten kyllä näitä voi käyttää auton rakastajatkin, sellaiset, jotka rakastavat autourheilua. Tämä on hyvä asia. Tärkeää on, että sähköautoja kehitettäisiin enemmän. Ne kiinnostavat kyllä monia. Ja minulla on kokemuksiakin sähköautosta. Ne, ne kyllä toimivat oikein hyvin. Aika moni kyllä asuu haja-asutusalueella, niin täytyy pitää huolta siitä, että latausverkosto on kunnossa. Minä en usko sähköautoihin kaupungeissa, niin kuin kaikki muutkin tekevät, koska kaupungeissa tämä latauspisteverkosto ja sen rakentaminen on, on hankala. Minä näen kaikenlaisia pidennyskaapeleita pitkin parvekkeita ja pitkin kaupunkia. Se ei välttämättä toimisi, mutta uskoisin, että sähköautot ovat itse asiassa haja-asutusalueilla parempi vaihtoehto. Ne voisivat toimia paremmin. Mutta tämä on tulevaisuutta. Vaihtoehtoiset polttoaineet ja sähköautot erityisesti maaseudulla, tämä on tulevaisuutta. Kiitoksia, Mittenburg, yksi minuutti. Uh, uh, Paljon kiitoksia toivottavasti annatte minulle hiukan lisäaikaa, sillä minä puhun Gesinen maisterin puolesta. Hän on varjoesittelijänä tässä asiassa, mutta ei päässyt paikalle. Gesin tukee kunnianhimoisia LNG-tavoitteita eurooppalaisissa satamissa tästä infrastruktuurineuvotteluissa. Putin nesteytty maakaasu, LNG on fossiilinen polttoaine – mutta koska meillä ei ole ei-fossiilisia vaihtoehtoja ähm, tämä alalla meidän pitäisi siirtymävaiheessa tukea myöskin LNGtä. Me tarvitsemme sitä myöskin enemmän satamissa, äh, koska meillä tulee todennäköisesti olemaan yhä enemmän laivoja, jotka käyttävät sitä polttoaineenaan. 3,5-0,5 äh, prosenttiin. Ähm, perinteisten polttoaineiden käyttö äh, muutos on viime vuosina, joten yhä useammat äh, laivat tulevat käyttämään LNGtä. Tämän lisäksi äh, sähköä on nyt halvempi käyttää laivoissa laivojen laitteilla, kun liittää nämä laivat paikallisiin sähköverkostoihin. Tämä toimii kuitenkaan paranna Euroopan satamien ilman laatua. Kesine on tuonut aikaisemmin esiin jo myöskin sen, että vain kahdeksan äm, jäsenmaata on tuonut äm, tämä direktiivin vaihtoehtoisen polttoaineiden tavoitteet. Tämä on hänelle ongelma. Ja sitten vielä pari huomiota. Äh, minä kuten muutkin esitettyjä tarkistuksia kappaleeseen seitsemän, ei meidän ei pitäisi mikrohallinnoida prosenttiosuuksien osalta ähm, sen rahoituksen suhteen, jota tulee julkiselta tai yksityiseltä sektorilta ja Kuunteleeko nyt kukaan? Minä, minua ilmeisesti tässä suosta, kun puhun. Edustaja Ertuk, toivottavasti te kirjoitte tämän nyt esiin. On hyvin kriittistä, että emme lähde tähän kappaleen seitsemän tielle. Siinä säädellään, mikrohallinnoidaan prosenttiosuuksia. Itse myöskin haluatte hakijoita asettaa prioriteettiasemaan selventämättä sitä, kuinka paljon heidän pitäisi osallistua. Teidän pitäisi tätä mallia muuttaa. Tämä ei mielestäni palvele etujamme. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Van Mildenberg. Sitten Alex missä te olette? Mais mm. Vai Claire Depré? Meillähän nyt on monia ihmisiä komissiosta paikalla tänä aamulla. Olkaa hyvä, teillä on nyt kaksi minuuttia aikaa. Uh, no, ihan nopeasti sanoisin vain, että tästä asiasta ensimmäistä kertaa puhutaan. Ja minä olen voinut myös havaita, että valikunta on todella kiinnostunut tästä, kun niin paljon tarkistuksia on esitetty. Eli tässä todellakin ollaan etujoukossa, kun liikkuudesta puhutaan. Ja meiltä muutama kommentti, on puhunut vähän siitä tasapainosta, että mitä tapahtuu kansallisella tasolla, miten EU pitäisi puuttua tässä kontekstissa asioihin. Minä aikaisemmin sanonut että kohtaudutaan direktiivin eh, arviointi systemaattisemmin, eli kyseessä ei ole ainoastaan kansallisen puitteiston arviointi, vaan myös direktiivin arviointi, ja tietysti lähdetään liikkeelle tästä jäsenvaltioiden ensimmäistä harjoituksesta. Tuossa yhteydessä haluaisin sanoa, että haluan myös tarkastella eri polttoaineita, vaihtoehtoisia polttoaineita ja siitä, minkälainen yhteys niillä on erityisiin liikennemuotoihin tai eri liikennemuotoihin. Ja tässä mielessä halusin palata Van Mittenburgin ehdotukseen. Ja edustaja Rike puhui vähän tästä eh, muna- ja kana-ongelmasta eh, ja kuka nyt johtaa, eh, kun mennään nollapäästöjen suuntaan. Ja on totta, että myös autonomiset ajoneuvot ovat merkittäviä. Jos meillä ei ole tarpeeksi tarjontaa eh, kuluttajille, niin voidaan saada aikaiseksi vaikka minkälainen verkosto ja tämä kuitenkaan paljon muuta. Mutta jos ajatellaan sitten kuluttajien luottamusta, niin on vakuutettava ne, jotka ostavat uuden tekniikan tuotteita ja meidän on mietittävä sitä, miten saadaan koko tämä eh, kokonaisuus muuttumaan. Direktiivin eh, transponointi on ehkä vain hyvä sää, eh, uutinen. Mehän sanoimme, että me hyvin läheltä seurasimme sitä, miten se saataan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja nyt yhä useampi jäsenvaltio toimii sääntöjen mukaisesti ja vähemmän avoinna olevia tapauksia jäljellä. Ja mitäs muuta, niin ehkä mainitsisin vielä tästä, että kuka infrastruktuurista maksaa. Minä haluaisin tässä sanoa, että aivan ensiksi verkkojen Eurooppa eh, tässä varhaisessa vaiheessa eh, on annettu avustuksia, kyllä, mutta on ymmärretty myös, että markkinat ovat tässä kehittyneet ja siksi verkon Eurooppaa on käytetty ei ainoastaan avustusten muodossa, vaan on käytetty innovatiivisimpiakin eh, rahoitusvälineitä ja nyt on yhä enemmän hankkeita, jotka ovat sellaisessa vaiheessa, että voidaan käyttää näitä innovatiivisia rahoitusvälineitä myös Invest EUta, joka on tulossa. Ja sitten viimeinen seikka, jonka halusin mainita, on, että tässä on erinäisiä tarkistuksia, jotka ehkä vähän kyseenalaistavat sitä, ollaanko tässä nyt kunnianhimoisia. Moni teistä on puhunut Euroopan kilpailuedusta. Meidän on edettävä tällä alalla ja varmistettava, että myös osaamisessa edistytään. Eli meidän pitää investoida tähän kaikkeen enemmän. Jäsenvaltioiden kanssa pitää varmistaa, että työpaikkoja saadaan. beaucoup, Claire Le dernier mot. Paljon kiitoksia Claire Depré komission puolesta. Sitten viimeinen sananen edustaja Ertugille. The, the commission did not answer. Minä en voinut olla huomaamatta, että komissio ei vastannut yhteenkään minun kolmesta kysymyksestäni. Niin minä pyytäisin teidän yhteistyötänne hyvän puheenjohtajan, että saisimme hiukan vastauksia. No, alors je donne 4 minutes. Minä aloin komissiolle neljä minuuttia. Me emme saaneet äh, palautetta. Nyt me olemme jo seuraavaa keskustelua ajatellen myöhässä. Nyt esittelijämme käyttää puheenvuoron ja minä pyytäisin, että ähm, Cleon Dupre vastaa Keith Taylorille, ellei Keith Taylor saa komissiolta vastausta minä pyrin toimimaan. Ja kirjallisesti tämä on helpompaa. Nyt edustaja Ertug, voisitte käyttää puheenvuoron koskien mietintöä tämän jälkeen. Annan tarkistustehtämisen takarajan. Olkaa hyvä. No, oli. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille kollegoille. Näyttää siltä, että tässä olemme aika samoilla linjoilla totesin myös, että rahoitus on tässä kulmakivi ja aiheuttaa kysymyksiä. Ei tässä ole tarkoitus nyt keksiä jotakin uutta, keksiä pyörää uudelleen, eikä tässä ole tarkoitus tehdä työtä vain työntekemisen ilosta, vaan kyse on pikemminkin siitä, että meidän täytyy löytää ratkaisu, joku mekanismi, jonka avulla me voimme taata tällaisen infrastruktuurin rakentamisen, miten voimme sitä parhaiten tukea, miten voimme antaa rahallista tukea, verkoston rakentamiselle ja hyvä näin. Ja minä, äh, kun olin edellisellä vaalikaudella mietinnön esittelijä äh, näille Euroopan laajuisille verkoille, niin tuolloin verkkojen Eurooppa oli ensi kertaa käsillä. Ja tällöin Enea-virasto, äh, sillä oli jo silloin osasto, jolla oli paljon kokemusta ja pätevyyttä tällaisten infrastruktuurien rakentamisesta. Kor, tällaiset liikennekäytävä alustat on rakennettu ja niin edelleen. Eli kyllä meillä on näitä rakennuspalikoita, joiden avulla voisimme tällaisen rakentaa. Ja nyt täytyy jäsenmaiden vaan toimia tässä aktiivisemmin. Ja hyvä niin, tällaisia äänenpainoja minä jo kuuntelinkin, kuulinkin. Ja meidän täytyy nyt palkita ne jotka äh, pystyvät jo tässä vaiheessa, vaikka riskit ovat suuret, niin investoimaan rahaa ja rakentamaan näitä verkostoja. Äh, tällaista täytyy tukea, jotta sitten saadaan tätä tarvittavaa volyymia. Kuinka tämä tehdään, tähän suhtaudun avoimesti. Odotan komissiolta ehdotuksia uudelle lainsäädäntökaudelle ja sitä odotellessa luotan hyvään yhteistyöhön. Paljon kiitoksia haluaisin muuttaa muistuttaa siitä, että äänestämme täällä valiokunnassa mietinnöstä 24. syyskuuta. Nyt pyytäisin ITRE-valiokunnan jäseniä asettautumaan paikoilleen. Me keskitymme kokouksen viideksi minuutiksi. Jatkamme viiden minuutin päästä. Kiitoksia.